Chers collègues, je vous invite à regagner votre place. Kollegat, ehdottaisin, että istudutte. La séance est reprise. Kokous jatkuu. Rova Georgieva tulee siis tänään, vali, anteeksi huomis aamuna valiokuntaan kello 11 ja hän esittelee paketin, jota on käsitelty, joka on hyväksytty tietenkin kollegiossa tai tullaan hyväksymään huomisaamuna aiheena tarvittava politiikka ja toimenpiteet, jotka liittyvät maahanmuuttoon. Tätä tulee esityslistaan, täsmentäisin sen, että kun on kahdeksasta äänestetty. Sitten tulee 8a. Kavria Savalin mietintö. Kuusi kuudennesta. Où nous l'avions laissé hier soir. Li, lisätalousarvio numero kuusi. Me tarkistelemme näitä tarkistuksia, jotka liittyvät osakkeeseen neljä. Ensin kaksi ryhmää äänestyksen, tai äänestysryhmää tulosta kompromisseista. Ensimmäinen ryhmä pyrkii palauttamaan budjettiesityksen tason. Me äänestämme tästä, ketkä puoltavat. Sitten vastaan äänet. Tyhjää ei näytä olevan. Kompromissi on hyväksytty. Sitten toinen kompromissiryhmä. Kuka puoltaa? Vastaan äänet tyhjää. Toinen ryhmä on hyväksytty. Sitten kohta kohdalta edestä äänestyksestä eri tarkistuksista. Guen puolesta Kiekot. vastaan tyhjää hylätty. Nämä on hylätty. Sitten 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 784 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 44.15 puolesta Qui s'abstient Pardon. Vastaan äänet. Tyhjää. Hylätty. Sitten on 4, 4, 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sama kohta EFTD 7 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 4, 4, 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi kaksi tarkistusta, puolitoista 472 ja 474 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi kaksi tarkistusta 4478, 4479 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, nyt 78 Seuraavaksi 478 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi budjetti 4479 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi budjetti 4308 puolesta vastaan tyhjää hylätty. EFTD 7980 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi Burti 484 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi budjetti 4329 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi GUE 7324 puolesta vastaan tyhjää hylätty. ENF 8126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi EMF 8128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi ENF 81 kaksi kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. E, e, FDD 776 puolesta vastaan tyhjää hylätty. E, budjetti 4584 puolesta vastaan tyhjää hylätty. budjetti 4469 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4056 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4481 puolesta vastaan tyhjää hylätty. AD 864 ja 4224 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän, jos teille sopii. Onko äänestetty? Siis äänestys on meneillään. 6, 14 tuloksella hyväksytty, kaksi tyhjää. Sitten budjetti 4052 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sama kohta, budjetti 4072 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Budjetti 4055 puolesta vastaan tyhjää hylätty 4484 puolesta vastaan tyhjää hylätty 4047 puolesta vastaan hylätty Budjetti 4065 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme tarkistusta. FEM 6022 GUE 7323 budjetti 4486 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen.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 Hylätty 16, 14 tuloksella kaksi tyhjää. Sitten huomio 21.02.02 budjetti 4.045 puolesta vastaan tyhjää hylätty 4.044 budjetista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi DV5705 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty budjetti 4230 se on jo käsitelty budjetti 4046 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. DV5706 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Budjetti 4, 6, 3, 7 puolesta. Asia on jo tullut katetuksi. Sitten budjetti 404 3 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Seuraavaksi joukko Tartuska DV 5710 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty 4231, se on samanlainen. ALDE 8084, budjetti 4036, kaksi samanlaista, ne on jo tullut käsiteltyä. Sitten budjetti 4113, äänestetään puolesta vastaan. Tyhjää, ilmeisesti hylätty. Oletteko se tarkistamme? Ette. Sitten DV5712 puolesta vastaan hyväksytty. Budjetti 4145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4048 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten budjetti 409 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4058 puolesta vastaan tyhjää. Nyt täytyy tarkistaa, koska kädet eivät nouse. Äänestä saakaa. Skyttää Eklu. Äänestys päättyy. Hylättyy. Mutta pyytäisin nostamaan kädet hiukan selvemmin. Sitten Purten 054 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi budjetti 4261 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ensimmäinen ALD 8082 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjettimme kaksi budjetti 4264 puolesta vastaan tyhjää hylätty. ALD 8073 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty budjetti Karsan samanlainen. Sitten budjetti 4144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV 5719 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ST7740 samanlainen, AFET 5121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin olemme käyneet läpi otsakkeen neljä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 Bien. Un changement technique est intervenu. Tekninen muutos näistä listoissa. Nyt tämä uusi lista, jota jaetaan täällä juuri esittelijä vahvistaa, että tämä on pelkkä tekninen muutos, ei mitään sisältöseikkoja. Kyse maksuissa. Tässä on kyllä pilottihankkeista ja valmistelevista toimista. Onko teillä kaikilla tämä asiakirja? Siitä voidaan sitten äänestää. Onko huomioita? Ei. Kuka puoltaa? Kiitos. Vastaan. tyhjää hyväksytty. Sitten muut pääosastot. Esittelijä saa puheenvuoron. Euh, merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti en olettanut, kun sain tämän nämä muut pääluokat, että tämä olisi yhtä kiinnostavaa kuin muukin elämä. Haluaisin kiittää poliittisia ryhmiä, mitä tulee heidän yhteistyöhönsä. Kun on laadittu parlamentin talousarviota, muistuttaisin, että ennen kesää me sovimme ja täysistun tämän hyväksyi, päätimme ehdottaa, että lisätään 1,6 prosentilla parlamentin talousarviota ja 15 miljoonaa ylimääräisiin menoihin, erityisesti mitä tulee äh, rakennuksen turvallisuuteen ja nettiverkkoturvallisuuteen. Uusia tekijöitä on tullut esiin, sen on luotu uusi poliittinen ryhmä, joten me saimme kolme tarkistusta, kolme, kaksi vaikuttaa huomattavasti budjettiin, yli kolme miljoonaa uuden budjettikohdan luomiseksi uudelle ryhmälle ja 3,5 miljoonaa sopimustyöntekijöitä varten ryhmissä. Tämä tarkoittaa sitä, että lisäys on 6 miljoonaa 700 tuhatta. Sitten jotkut ryhmät ovat painostaneet ja tämän takia on päätetty ja me onnistuimme täysin korvaamaan tämän määrärahojen lisäyksen. Siis par- parlamentin talousarvio on, siinä on otettu huomioon nämä korvaavat osuudet. Ja näin tehtiin noin ennen kesää. Siis 1,6 prosenttia on tämä yleinen lisäys parlamentin yleisiin kuluihin ja 15 miljoonaa koskien ylimääräisiä menoja. Haluaisin kiittää kaikki, kaikkia ryhmiä, vaikkakaan kompromissi ei välttämättä vastaa sitä, mitä itse olisin toivonut. Mitä tulee sitten muihin pääluokkiin, minä olen voinut niitä teille esitellä. Kaiken kaikkiaan Kaksi poikkeusta ehdottaisin, että palautettaisiin määrärahat, joita komissio on ehdottanut kahdella poikkeuksella ensinnäkin tuomioistuin mielestäni pitää antaa tuomioistuimelle lisää resursseja, kun otetaan huomioon tuomarien määrän lisääntyminen. Ja tämä on aiheuttanut myös suurempaa kapasiteettia toimia, joten ehdotan, että palautettaisiin määrärahat, joita tuomioistuin itse pyysi, koska minä pidän tätä pyyntöä täysin perusteltuna. Sitten toinen muutos, jota minä ehdottaisin, siitä tietysti ei ole todellakaan samaa mieltä, tämä koskee ulkosuhdehallintoa. Toistan, kerron tämän valinnan, jonka tein, ja pidän sitä kiinni, vaikka jäisin yksin tässä asiassa. Mitä tulee ulkosuhdehallintoon, komission alkuperäinen ehdotus oli, että lisättäisiin 5,1 prosentilla määrärahoja. Neuvosto puolestaan 3,79 prosentilla heidän lisäyksensä. Olen osanneet tätä tilannetta, analysoin molempia pyyntöjä, tuli siihen lopputulokseen ja tätä kompromissia teillekin tässä ehdotetaan, että pitäisi toimia seuraavalla tavalla. Ensinnäkin vahvistaa turvallisuuden osalta tiedonvälityksen ja verkkoturvallisuuden salauksien osalta vahvistetaan komission pyytävät määrärahat. Sitten muut budjettikohtaan tästä esimerkin muusta budjettikohdista koskaan suurta vaihtelua neuvoston ja komission arvioiden välillä päätin ottaa näistä keskiarvon ja globaalisti ehdottaisin, että lisäys olisi 4,6. Silloin kun komissio pyytää 5,1 ja neuvosto 3,79, niin tässä mennään tässä, että jos pitäisi seurata minun ehdotustani, niin silloin määrärahat, jotka myönnettäisiin ulkosuhdehallinnolle, lisään, lisääntyisivät 4,6 prosentilla olen tehnyt siis näitä kompromisseja aivan erityisesti mitä tulee rakennuksiin, koska olen todennut esimerkiksi, että mitä tulee rakennusbudjettikohtaan ja siihen liittyviin menoihin kahden viime vuoden aikana, li- oikeastaan 70 miljoonalla määr- maksut ovat lisääntyneet, joten rakennusmäärärahat ovat siis käytännössä kaksinkertaistuneet viime kolmen vuoden aikana. En ole vakuutunut tässä tilanteessa nyt investointipolitiikan rakennuksiin olisi ehdoton prioriteettikysymys EU:ssa, joten minä äh, tämän takia totean, että minua äh, haluaisin, että hyväksyisi minun laatimani kompromissi. En halua rangaista mitään. Ehdottaa, että 4,1 prosentilla lisättäisiin tätä joissakin tapauksissa – en täysin hyväksy komission ehdotusta, koska erityisesti tällä saralla olen sitä mieltä, että määrärahojen lisäystä ei voida perustella. Se ei sovi tähän tilanteeseen. Sitten toinen tarkistus, josta on paljon kiistelty, ehdottaisin, että pantaisiin varaukseen tiettyjä määrärahoja. Mutta tätä en ole pannut kompromissin, ehdottaisin, että näistä äänestetään erikseen. Ehdotan, että ulkosuhde hallinton pyytämät varat pannaan varaukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä varat eivät olisi käytettävissä, ne ovat budjettikohdassa en vastusta sitä, että avattaisiin edustusta Iranissa. ertan vain kahta asiaa. Silloin kun ollaan tekemisissä diktatuurin kanssa, mielestäni niin Iran ei ole mikään dem- demokratia, niin silloin on kyllä syytä olla hiukan varovaisempi, vastentahtoisempi kuin toimittaessa selkeästi demokratian kanssa. Ja toiseksi ehto, jota ehdotan tätä varausta varten, on mielestäni täysin perusteltu ehto, nimittäin Iran pitää noudattaa sitoumuksia, jotka se on allekirjoittanut sopimuksia, joka saatiin aikaan heinäkuussa ja jonka molemmat osapuolet ovat vahvistaneet, nimittäin kansallinen energiajärjestö olisi todennut, että Iran lopettaa kaiken sellaisen toiminnan, jolla se pyrkii samaan aikaan sotilastason ydinvoimaa. Ja näin se tapahtuu ensi vuoden aikana. En vastusta sitä, että avataan sinällään valtuustusta tai edustusta Iranin, mutta halutaan, että viranomaiset osoittavat hyvää tahtoa ja rehellisyyttä. En halua, että jouduttaisiin sitten jossakin kohtaa sellaisiin tilanteisiin, että on avattu tämä edustusto maassa, vaikkakin ei tule siihen lopputulokseen, että Iran ei ole noudattanut omia lupaukseen sitoumukseen. Tätä minä ehdotan tässä. Näin voidaan painostaa Iranin viranomaisia, jotta se noudattaa sitoumuksiaan niin kuin sopimuksessa on todettu tässä puheenjohtaja, mitä huusi tästä sanoa. Joten kiittäisin kaikkia poliittisia ryhmiä yhteistyöstä. Kiitän aivan erityisesti muiden pääluokkien esittelijä hänen kanssaan yhteistyö on ollut lähes täydellistä ja haluan kiittää kaikkia avustajia niin erityisesti budjettivaliokunnan sihteeristöä loistotyöstä, samoin ryhmän työntekijöitä ja omia henkilökohtaisia avustajia. Kiitän teitä huomiostanne ja hyväksyn teidän päätöksenne. Kiitoksia esittelijä. Kiitoksia kaikille, jotka ovat olleet tässä työssä mukana. Kiitän teitä ponnisteluistanne ja tuloksistanne. Teidän ansiostanne on pystytty korvaamaan nämä ylimääräiset menot, mitä tulee tämän uuden poissen ryhmän perustamiseen. Ja saatiin lisää rahaa ryhmien sopimussuhteisille avustajille. Nyt haluaisin sanoa henkilökohtaisen kommentin par- parlamenttibudjettikysymyksissä tai sen toimivalta riippuu pitkälti sen esimerkillisyydestä ja kurinalaisuudesta. Tätä parlamentti osoittaa. Crucial. Ja tässä meillä on tärkeä rooli, meillä varmasti tulee olemaan tilaisuus palata tähän kysymykseen. Te olette tehneet sen, mitkä on ollut mahdollista kompromisseja haettaessa ja olen tietoinen siitä, että olette joutuneet nyt sitten äänestämme. Herra Ryyti haluaa tässä kohtaa puhua. Ganz kurz, äh... Ihan lyhykäisesti. Haluan kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä. Uskoakseni olemme löytäneet hyvän kompromissin EPn budjettiin. Me pysymme alle 20 prosentin otsakkeessa 5, mikä on hyvin selvää. Viimeksi tämä ei ollut todellakaan niin helppoa saavuttaa. Eli me olemme nyt esittäneet hyvin säästäväisen budjetin, mikä on tärkeää. Sen lisäksi me olemme myös vahvistaneet demokratiaa Euroopan tasolla, koska meillä on uusia virkoja ja myös ne välineet, mitä tarvitaan uusille puolueille toimia ja toimijoille toimia Euroopan tasolle. Tämä on meille tärkeä tehtävä ja se on myös lähellä sydäntämme. Ja että uuden äh, ryhmän äh, työntekijät pääsevät oikeisiin palkkaluokkiin ja tämä osoittaa, että Eurooppa kehittyy demokraattisesti ja uusien ryhmien äh, muodostaminen voi myös vahvistaa Euroopan unionin demokraattisuutta. Sitten mitä tulee tilintarkastustuomioistuimeen, meillä ei ole vielä mitään oikeusperustaa tässä ja puuttuva oikeusperusta oli valiokunnassa aikaisemmin aina syy sille, että me odotimme niin kauan, että vastuuvaliokunnat loivat oikeusperustalle mahdollisuudet ja sen vuoksi meidän täytyy laatia lisätalousarvio. Ja me niin, että emme mene edelle vastuuvaluokuntaa. Ja sama koskee myös ulkosuhdehallintoa. Ulkosuhdehallinnossa AFET on käsitellyt Iran valtuuskuntaa, mutta ei ole asettanut siihen varauksia. Ja johtuen Jemenin kriisitilanteesta ja ydinvoimaviranomaisista on erittäin tärkeää, että me olemme hieman edellä meidän täytyy olla mukana valvomassa ja luomassa ja huolehtimassa siitä, että ne päätökset, joita tehdään, myös täytäntöön pannaan. Ja tämä ikävä kyllä tästä en ole samaa mieltä esittelijän kanssa. Me uskomme, että olisi välttämätöntä, että Euroopan unioni on paikan päällä edustettuna, mukana auttamassa ja neuvottelemassa ja huolehtimassa täytäntöönpanosta. Ja sen vuoksi me tuemme sitä, että tämä, äh, mis, äh, val, tämä edustusto avataan välittömästi. On tärkeää, että meillä on edustusto siellä paikan päällä. EUn äh, vaikutusvallan täytyy näkyä tuolla alueella. Ja sen vuoksi me äänestämme esittelijän ehdotusta vastaan asettaa tämä varauksiin. Lopuksi vielä komissio on tehnyt hyvää yhteistyötä kanssamme ja kiitänkin kaikkia, jotka olivat yhteistyöhaluisia ja me olemme saaneet myös hyvin informaatiota ja toivon mukaan tämä äänestys menee myös hyvin. Merci. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? En näe. Sitten äänestetään. D'abord, sur euh, la, la stratégie euh, générale du rapporteur. Ensinnä yleisestä strategiasta, joka esittelijällä on. Siis pyritään palaamaan tähän budjettiesitykseen puolesta vastaan tyhjää vast ei ole tyhjiä hyväksytty. Sitten otsake 2, Euroopan neuvoston neuvosto, ryhmäänestys, tarkistuksista 75, 85, 97, 60, 61, 62, 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten varauksista 2000 vihreiltä 7709 budjetti 4512 puolesta vastaan tyhjää hylätty. sitten tuomioistuin ryhmänä tarkistukset 2200, 2202, 203, 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty varaukset budjettikohtaa 1000, budjetti 4311 puolesta Rova Kressle puoltaa. Vastaan nyt. Tyhjää. Hylätty. Budjetti 4312 puolesta. Vastaan. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Scrutin est Scrutin est clos. Äänestys päättyy. Seitsemäntoista viisitoista hyväksytty. Sitten budjetti 4315 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Esittelijän kanta pääluokasta kuusi ulkoisuuden hallinto. S6, S1, Burte 4201, tarkistus. Ja budjetti 2402 puolesta nämä molemmat vastaan tyhjää

Sitten vielä 100, 1004 budjetti 4605 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten otsake 7, pääluokka 7, ryhmääänestys

tarkistuksista FDD 796, 95, 97, 98, 99. viisikymmentä, viisi yksi, viisi kaksi, viisi kolme, viisi neljä, viisi neljä, viisi viisi puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Sitten huomiot kohta tuhat, budjetti 4490 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Esittelen ehdotus, pääluokka 10, ulkosuudenhallinto. hallinto Tässä on joukko tarkistuksia. Budjetti 2803, 2803, 2803. suuren tarkistus esittelyltä vielä uusia tarkistuksia. Yhtenä ryhmänä äänestetään puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus, jos tarkistukset, joista äänestetään ryhmänä, niistä voidaan siis äänestää, koska esittelen omat tarkistukset menet läpi.

8256 eteenpäin. Ja kuten AFETin tarkistukset menivät läpi, niin sitten siirrytään muihin. Ensimmäinen ryhmä 57, 58, 59, 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Anteeksi puheen, että on hylätty. Sitten AFET 5020 ja 5021 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ECR 8210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kolme tarkistusta yhdessä äänestysbudjetti 2202. Tähän liittyy suullisia tarkistuksia esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten pääluokka 1. Nimittäin parlamentin oma talousarvio. Ensimmäinen alaryhmä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. muut tarkistukset. No sitten siirrytään tarkistukseen, jotka äänestetään erikseen. Esittelijä. Soka anteeksi, mutta koska kaksi ensimmäistä ryhmää hyväksyttiin, hyväksyttiin kaikki kompromissit, jotka on tehty, niin sitten näistä voidaan äänestää yhtenä ryhmänä nyt. Ja hylätään ne. Votre proposition ne soulève pas d'objection? Vastustaako joku? Ollaanko samaa mieltä? Teillä on tämä luettelo täällä itsellänne, joten äänestämme puolesta äänet nämä tarkistukset, joista erikseen äänestetään. Kiitos. Vastaan äänet. Tyhjää. Hylätty. Sitten varauksista. Budjetti 320 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Dernière liste de vote, les paiements. Sur les paiements, nous avons maksumääräystä ensimmäinen alaryhmä Äänestämme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen alaryhmä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten edelliset äänestykset 750 puolesta vastaan tyhjää hylätty 776 puolesta vastaan tyhjää hylätty EFDD 7977 puolesta vastaan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 peut espérer que la voidaan toivoa, että sovittelu pidetään yhtä vauhdikkaasti ja yhtä suurella yhteisymmärryksellä. Silloin mittaamme erityisen lisäarvon, joka meidän työhömme liittyy. Ja silloin meillä tulee olemaan tietysti tilaisuus tästä puhua uudestaan nyt sitten esityslistaan takaisin. Mutta ehkä tässä ensin kuitenkin esittelet haluavat puhua. Ertarandes, olkaa hyvä. Muito obrigado, Sr. Eh, presidente. Eu quero me congratular eh, com a forma como decorreu todo este processo. Eh, puhua tästä menettelystä. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, kaikkia ryhmien sihteeristöjä, työntekijöitä, neuvonantajia sekä myös puheenjohtajaa. Me teemme siis tässä nyt ehdotuksen, jossa teemme selväksi, että täytyy saada aikaan sovinto välttämättömyyden mutta myös tiukkojen, tiukan budjettikurin välillä. Budjetti äh, nyt vastaa siihen haasteeseen, joka meillä on edessämme. Näitä haasteita on tullut lisää, esimerkiksi pakolaiskriisi, maahanmuutto, ja me olemme välittömästi tehneetkin tästä sitten painopisteen budjetissa. 1,2 miljardia komission budjetin päälle, joka osoittaa, että tässä on kysymys hätätilanteesta, välittömästä hätätilanteesta. Joten ohjelmien vahvistaminen on hyvin tärkeää, jos me katselemme esimerkiksi nuorten työttömyyttä, mutta kysymys on myös tietyistä velvoitteista, joita meillä on monivuotisessa rahoituskehyksessä. Me ehdotamme että vahvistetaan Horisont 2020 ohjelmaa, samoin kuin mekan, Euroopan mekanismia, joka on syntynyt ää, vilja kriisin myötä. Ja meidän täytyy tukea myös maidon tuottajia. Meidän täytyy nyt miettiä, miettiä, mitä neuvosto käytännössä tarkoittaa äh, sanoillaan. Solidaarisuudessa ei voida vain puhua, vaan sen täytyy näkyä myös käytännössä. Sen lisäksi maksujärjestelyt, joiden puolesta me olemme aina puhuneet, niitä täytyy myös selkeyttää. Neuvosto ei saa nyt poiketa tästä. On myös hyvin tärkeää, että saamme aikaan yleisen konsensuksen neuvostossa. Uni, Euroopan unioni tarvitsee nopeita vastauksia. Jos me katselemme nyt näitä äh, näitä uusia haasteita, mitä meillä on, niin me tarvitsemme todellakin kaikkia mahdollisia välineitä, mitä meillä on, joustovälinettä, kaikkea mitä budjetti meille tarjoaa, jotta me voimme vastata näihin äh, erikoistilanteisiin, johon myös tarvitaan ylimääräistä rahaa ja tätä myös kansalaiset meiltä vaativat. Merci, ce sera un nouveau moment extrêmement... Euh, Kiitoksia. Toivotaan todellakin, että sovittelussa ministerit tuovat suurena joukkona paikalle ja että voidaan käydä vuoropuhelua jokaisen jäsenvaltion äh, toimenpanojen tahon ja Euroopan parlamentin välillä. Ja tulevina kuukausina minä haluaisin, että saisimme tänne ministereitä, koska miten voidaan valmistautua tähän keskivaiheen tarkasteluun, jos emme ole yhteydessä ministeriin, niin pitää lopettaa, vaikka tietenkin kunnioitamme kovasti komissiota, niin tarvitaan kaksi, kahden purtivallan käyttäjän välistä suoraa suurta muutoin. Tässä syntyy ehkä pettymys sitten, kun prosessi menee loppuun. Kaikkihan sujuu hyvin, kun olemme omassa keskuudessamme, ainakin mitä tulee menoihin. Mutta kun sitten tulee sovitteluvaihe ja mahdollisesti trilogi, koska – sovittelu ei ole loppunut ajoissa, niin silloin tämä on vaikeaa. Ja minä kyllä muistan ensimmäisen kokemukseni tästä vuosi sitten. Raval esitti erittäin vakuuttavia tarkistuksia, mutta ei jäänyt paljon mitään jäljelle tästä. Eikä ole helppoa kuulla tähän valiokuntaan. On tietysti hienoja hetkiä tässä juuri oli tällainen hyvä hetki juuri, mutta voimia tarvitaan jatkoa varten. Esittelijä Dötre, ehkä teillähän on joku lisäkommentti. Lyhyesti puheenjohtaja, yhdyn täysin teihin, teidän sanoihin, kun puhutte tästä toivosta, että ministeriä todellakin olisi paljon mukana sovitteluneuvottelupöydässä. En halua aiheuttaa mitään pettymystä, mutta pelkään, että toiveemme ei välttämättä täyty täysin. Jaan sitten täysin myös sen, mitä kollega Jose Fernandes sanoi budjetin painopisteistä. Mielestäni olemme tehneet hyvää työtä tässä asiassa. Ilmaisin kuitenkin yhden huolen koskien tätä valiokuntaamme. Rahoitusnäkymät muodostavat puitteet, jotka ovat jo aika sitovat, mitä tulee valiokuntaamme ja koko parlamenttiin. Jos meillä valinnanvarana on, että palautetaan vain komission alkuperäisehdotukset tai hyväksytään yksinkertaisesti ehdotukset, joita tulee vastuuvaliokunnalta silloin. Meillä ei jää jäljelle paljon poliittista vaikutusvaltaa, joten vetoaisin kaikkiin poliittisiin ryhmiin, jotta me miettisimme poliittisen vastuun luonnetta, jota haluamme jatkossa, että meillä on. Siis emme halua, että hyväksymisleima, joka hyväksyy komission ehdotuksia tai muiden vastuuvaliokuntien ehdotuksia. Ja tämän päivän päätökset jotkut mielestäni liittyvät tällaiseen logiikkaan ja pahoittelen sitä syvästi oma qualité de président, mais aussi... Puheenjohtajana, mutta myös henkilökohtaisesti sanoisin, että yhdyn täysin Jose Manuelin ja Gerardin kommentteihin, mutta olen sitä mieltä, että mikä tahansa budjettivaliokunta, se ei saa olla liian itsetyytyväinen, mitä tulee ryhmiin tai muihin valiokuntiin tai mitä tulee suhteisiin neuvoston kanssa. Emme tee mitään palvelusta ryhmille, jos olemme liian tyytyväisiä. On hyvä, että joskus hiukan palautetaan budjettiraameja, koska meidät on valittu ja me olemme tilivelvollisia kansalaisille. Ja meidän täytyy pystyä selittämään kansalaisille, että se mitä me täällä teemme, on se mitä parhaiten nyt voidaan tehdä, mitä tulee heidän etuihinsa. Ja missään hetkessä emme halua luovuttaa tavallaan helpouden takia, koska ne asiat vain ovat näin ja niin edelleen. Ei tällä tavalla voida jatkaa. Budjettivaliokunta ei voi olla mikään rekisteröintikeskus, ei tämä ole mikään notaarin toimisto. Siinä kaikki. No niin, sitten jatkoa seurataan sitten suurella mielenkiinnolla. Nyt sitten kohtaan viisi annan puheenvuoron Herra Ryyvihan pyytää puheenvuoroa. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Te kyllä hyvin ilmaisitte asian. Meidän tulisi myös kolmikantakeskustelussa ja sovittelussa varmistaa, että puheenjohtaja valtion, valtiovarainministeriön paikalla. Olisi hyvä, jos lähettäisitte hänelle kirjeen, että me äh, odotamme, että hän on kaikissa neuvotteluissa mukana ja kertoisitte saman tien, että jos hän ei voi tulla paikalle, niin silloin me pyydämme äh, päivämäärän vaihtoa. Parlamentti tulee olemaan valmis keskustelemaan näistä asioista ainoastaan puheenjohtajan läsnä ollessa. Hänen täytyy sitten päättää, haluaako hän tulla vai ei. Sitten meillä on ainakin puheenjohtajavaltion edustaja paikalla ja jos hänellä ei ole aikaa, niin ei meilläkään ole aikaa. Ja tämä on ainoa tapa jolla voimme saada hänet neuvottelemaan. Ja toinen vaihtoehto on se, että täytyisi myös varmistaa, että neuvottelut järjestetään pääsylisesti tällä meillä parlamentissa ja pyytäisin hallintoa tekemään kaikki valmistelutyöt puheenjohtajiston kanssa niin, että puhemiehistö myös tukee meitä, jotta neuvottelut täällä parlamentissa ovat oikeissa puitteissaan ja osoitamme vieraille vieraanvaraisuutta neuvostoa kohtaan, koska on kyse myös siitä, että luodaan hyvä ilmapiiri näiden toimielinten välille. Ja jos tämä järjestetään meidän parlamentissa, niin me olemme silloin menettelyjen herroja ja me voimme vaikuttaa menettelytapoihin, voimme sitten sanoa, missä salissa kokoukset järjestetään ja millä tavoin. Ja se antaisi myös teille eh, puheenjohtajana eh, enemmän vaikutusvaltaa. Nämä muodolliset asiat ovat kyllä merkittäviä ja meidän täytyy osoittaa, että parlamenttina olemme vakavasti otettava neuvottelukumppani ja tarjoamme kaikki mahdolliset kapasiteetit täällä parlamentissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja on täysin teidän toiveenne, herra Uskoakseni voin sanoa, että ensimmäinen heinäkuuta lähtien sitten kun Luxemburg on ollut neuvoston puheenjohtajavaltiona, Luxemburgin tuoreministeri on kiinnittänyt meihin aivan erityistä huomiota, on seurannut tilannetta ja hän osallistui itse sovittelukokoukseen ja hänen puheenvuoronsa olivat varsin lupaavia. Toivottavasti nämä lupaukset sitten toteutuvat ainakin Haluan tästä jopa häntä muistuttaa, ja jos ei näin tapahdu, niin viime vuon, viimeksi hän aiomme lähettää avustajamme osallistumaan sovitteluun meidän sijamme, joten tämä on hypoteesi, oletus, jota ei noin vain voida vielä ohittaa, jos selvästikin neuvoston edustus on liian alhaisella tasolla. Nyt annan puheenvuoron Eera Geijerille. Kyse on Euroopan globalisaatiorahastosta. Monsieur Taron. Herra Taran. No, just very briefly, we cannot, uh... Ihan lyhyesti vain. Emme voi lähettää avustajimme, koska me emme nostaneet heidän palkkojaan, joten uh, käytetään mieluummin tätä hienoa ranskalaista perinnettä, eli tyhjän tuolin eh, menettelyä. Moi, je veux témoigner de leur dévouement et de leur sens. He voivat näyttää, että heitä Ylen etu kiinnostaa, joka on tärkeintä silloin, kun budjettitilanne on vaikea. Meidän ei pidä aliarvioida – julkisten talouksien tilanne tällä hetkellä. Kukaan ei taida pyytää, pyytää enää puheenvuoroa. Tässä on kyse 2016 talousarvioesityksestä ja nyt tässä käydään läpi eri kysymyksiä. Kyse on Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttäjänotosta ensin Adam Opel, Jens G. Ant Anteeksi, en tarvitse halua puheenvuoroa. Hän on edes tämmöinen mietin tuossa aikaisemmassa kokouksessa. Sitten tässä on joukko tarkistuksia. Tarkistus kolme puolesta. Voidaanko ottaa yhtenä ryhmänä työllisyysvaliokunnassa täällä on kaksi tarkistusta Rouva niin Riadalta Työllisyysvaliokunnasta meillä on seitsemän kolmesta yhdeksään yhtenä ryhmänä äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kaksi Miriadalta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yksi, tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten koko teksti nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ah, monsieur Colmel, on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 globaalisuusrahasto kyseessä. Belgian kysymys for Henk. Monsieur Rubig. Rubigin mietintö. Olkaa hyvä, esittelee. Ja nur ganz kurz, ich möchte die europäische... Niin ihan lyhyesti haluaisin pyytää komissiota kun on kyse globalisaatiorahastosta, varmistamaan, että nyt kun meillä on pakolaisia maahanmuuttoja Euroopassa, niin meillä on uudenlainen tilanne ja ehkä me voisimme pohtia, miten globalisaatiorahasto voisi saada uuden painopistealueen tässä. Se ei nyt ole merkittävää tätä äänestystä silmällä pitäen, mutta olisi hyvä, jos avoimesti sanoisimme, että odotamme komissiolta ehdotuksia. Kiitoksia. Ce qui est sûr, c'est que... No varmaa on, että maahanmuuttopolitiikkaan erityisesti globalisaatioon. Ja nyt mittaamme sitten näitä haasteita, joita joudumme kohtaamaan. Vastaantovallosuhteet eri valtioissa, määräajat, joiden jälkeen pakolaiset voivat tehdä työtä tai ei, niin se pitää päättää Euroopan tasolla. Sitten ensimmäinen tarkistus numero neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi. Se tuli jo käsiteltyä sitten kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan Monet nyt eivät näitä oikein osallistuvan. Ehkä täytyy tarkistaa äänestyksenä yhdeksän. Äänestys alkaa. Siis tarkistus yhdeksän. Tästä äänestetään nyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27.4. Mutta en kyllä nähnyt näin montaa kättä äsken nousemassa, olkaa anteeksi. Sitten tarkoitus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 13 puolesta vastaan. Tarkistetaan niin koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Päättyy. 18.13 hylätty, yksi tyhjä Sitten kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Taksus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty koko teksti nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Päättyy. Hyväksytty 26.6 tuloksella. Sitten Ahmitalia-tapaus, edelleen globalisaatiorahasto kyseessä. Rova Vanan mietintö, onko hänellä huomiota ei. Kolme puolesta vastaan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 Amendement numéro 5, qui est pour? Tarkoitus 5 puolesta vastaan. Tarvinnee tarkastaa tulos. Äänestys alkaa. Päättyy.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 vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Et sur l'ensemble du texte par appel nominal. Koko teksti äänestyksenä, joka alkaa Le scrutin est clos. Päättyy. Voix contre, une abstention. 26.6 tuloksella hyväksytty. Halusin vain kysyä tästä. Tarkistukset eivät ole ainakaan minun kansiossani mukana. Teksti kyllä löytyy, mutta tarkistuksia ei ole äänesten tarkistuksista, joista en tuntunut. Olisi ollut hyvä, jos olisi ollut tämä myös mukana meidän kansioissamme. Pourtant, depuis, depuis hier... Kuitenkin siltapäivästä olemme äänestäneet vain näistä tarkistuksista, joiden sisällä me tunnemme. Ça, c'est le dossier. Oui, oui, d'accord. Puhun nyt tästä kansasta. Kyllähän nyt voitaisiin laatia ka- sellainen kansio, missä kaikki on mukana. Niin. Kaikki on kuitenkin tullut sähköpostin kautta. Sitten eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Siitä on tiettyjä tarkistuksia. Esittelyllä ei ole mitään lisättävää. tähän vuorossa, jonka hän täällä valiokunnassa viime kerralla piti. Sitten kohta yksi, tarkistus seitsemän. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. yksitoista puolesta vastaan. Tyhjäpäinet. Hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty 15 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. Sitten 16 puolesta vastaan tarkistamme 16 saakaa. Äänestys päättyy. hyväksytty herra kolme. 18-13 tuloksella. Sitten 17 puolesta vastaan tyhjä hylätty 18 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty kohta 4a 19 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty 21 puolesta vastaan. Tarkistamme nimen huutoäänestyksenä. 21. Äänestys alkaa. Päättyy. hylätty. 21 vastaan 11 puolesta yksi tyhjä. kaksi puolesta. 22 kyllä vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 5, 25 puolesta 25 tarkistus. vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta aiheuttaja tarkistetaan 27, se siis nimenhuutoäänestyksenä 27 saka. Päättyy. Hylätty. 12.16 tuloksella kolme tyhjää. 28 puolesta. Vastaan. Tarkistamme tämän koneäänestyksen 28. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 17 puolesta 16 vastaan. 29 puolesta vastaan. Kone äänestyksen tarkistus. Äänestys alkaa. Päättyy.

vastaan. Konehuuto, nimenhuutoäänestyksen tarkistus 31. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 22 vastaan 10 puolesta. Sitten 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää Mielestäni hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 23, 8 tuloksella hylätty, 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Osan kappale A, tarkoitus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan nimenhuutoäänestyksenä tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Päättyy. hylätty. 18.13 tuloksella sitten neljä puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kappale C, taas kuusi puolesta vastaan Tarkistamme tuloksen nimen huutoäänestyksenä. Scrutin est ouvert. Äänestys alkaa. Sur l'amendement numéro 6. Tarkistus 6. Scrutin est clos. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21, 12 tuloksella. Ja koko teksti nimenhuutoäänestyksenä.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 Lisätalousarvio 6 vuonna 2015 Rova Garcia Sabal. Onko mitään kommentteja ennen äänestystä? Ei kommentteja. Nyt varmaan pitää tehdä tämä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Donne maintenant la parole à Madame Holmeyer. Il y a un texte avant. Ah oui, pardon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 Le scrutin est clos. Un spat. Lisätalousarvio 6 on hyväksytty 26, 25 6 tuloksella. Sitten muut pääluokat. Monika Holma ja saa puheenvuoron. Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja. Minulla on varsin vähän eh, ehdotuksia, nimittäin mm, siirtopyyntö oikeusasiamiehen kohdalla. Meidän pyyntö meille liittyy siihen, että eh, budjettikohdasta, joka liittyy kääntämiseen, laittaa miinus 44 000 ja mm, eh, 31 000 vähemmän äh, kohdasta ähm, julkinen tiedotus ja silloin äh, meillä on 75 000, äh, jota oikeusasiamies haluaa nettipalveluita kehittää ja tämän lisäksi 30 000 halutaan käyttää henkilöstö rekrytointiin, eli kyse on tässä eh, tietotekniikka- ja kielikoulutuksesta, ja sitten 5000 euroa, eh, jotta voidaan maksaa matkakustannuksia mm, henkilöille, joita kutsutaan mm, työpaikkaa haastatteluihin ja tuhat euroa siihen, että oikeusasiamies voi laajentaa kielitaitoaan. Tätä emme halua vastustaa, siksipä ehdottaisin, että hyväksymme tämän siirron. Also die er- Ombudsfrau muss man er sagen. <laughs> Ja, ja n'y kukaan ei ilmeisesti vastusta. Joten ei tarvitse estääkään. Kukaan ei vastusta. Nyt estoslistamme on käyty loppuun. Haluaisin täsmentää, että seuraava kokouksemme pidetään huomenna 30. syyskuuta kello 11. Kuuntelemme seuraavaa Georgievaa. Ja näin ollen kokous, joka piti järjestää 7. lokakuuta, sitä ei pidetäkään, ei enää ole mitään syytä sille. Seuraava kokouksemme Brysselissä 12. ja 13. lokakuuta. Pyytääkö joku puheenvuoroa muissa asioissa? Eikö kukaan? Kiitos. Mm-hmm. Oui, bah, il est clair que ce qui était prévu cet après-midi. Niin sitä on varannut tämän iltapäivän ja huomisaamu, mutta ei tarvitse pitää kokousta. Ei myöskään näitä kokouksia tarvitse järjestää, joten kokous päättyy. Ja nyt pidämme tällaisen 10 minuutin tauon, jotta koordinaattorit voivat tulla paikoilleen, joten jatkamme kello 11. Ei voida. Tämä